Uh, um, Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voisiko pyytää teitä istuutumaan, koska mm, minä hyvin suurella ilolla voin nyt todeta, että kauppakomissaari Karol de Hucht on paikalla ja hän on valmis vastaamaan myös kysymyksiin. Joten jos mahdollista voisimme nyt aloittaa ja toivottavasti muutama jäsen vielä liittyy seuraamme seuraavien minuuttien aikana. Ihan muutama muodollisuus ensin tähän. Voisitteko ystävällisesti hyväksyä nyt esityslistan, joka on teille jaettu? Hyvä, kiitos. Puheenjohtajan ilmoituksia ei tällä hetkellä ole. 26. lokakuuta 2010 pidetty valiokunnan pöytäkirja. Jos vastalauseet ei ole, ne hyväksytään. Joten menemme nyt saman tien tässä komission jäsenten Huhtin vierailuun. Ja haluaisin ensin todeta, että minulle on suuri ilo nyt toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaamme, koska vaikka meillä nyt ei olekaan suoranaista lainsäädännöllistä työtä teidän kanssanne, niin tämä valiokunta on hyvin innolla tutkinut sisämarkkinoiden toimiemme globaaleja vaikutuksia monissa asioissa, kuten standardisoinnissa ja kuluttajien tuotesuoja, tuotesuojassa ja esittelijä Charles de Mosehan on paikalla ja monet muut asiat, joissa on selvää interaktiota sen välillä, mitä te teette ja mitä me teemme. Me suurella innolla seuraamme näitä asioita ja joten olemme hyvin iloisia ja kiitollisia siitä, että tulette tänne keskustelemaan kanssamme ja jakamaan ajatuksia. Äskettäin kävimme oikein menestyksekkäällä vierailulla Intiassa ja kaksi vuotta sitten vierailimme Kiinassa ja myös Yhdysvalloissa on käyty. Ja kaikki nämä asiat osoittavat, että me hyvin suurella vastuulla tarkastelemme sisämarkkinoita ja sen vaikutuksia globaalisesti. Nyt haluaisin antaa teille puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Tässä kuussa Euroopan komissio hyväksyi tiedonantonsa kauppapolitiikan tulevaisuudeksi, kauppa, kasvu ja kansainväliset asiat on sen otsikkona. Kerron teille sen pääkohdista ja minulla on myös tänään mahdollisuus, siis olen tämän tästä kertonut jo pääkohdat aiemmin ja nyt minulla on mahdollisuus kertoa teille samat asiat. Voimme tällä tavalla olla perillä toinen toistemme asioista. Kerron standardoinnista ja sen roolista kauppapolitiikassa. Ensinnäkin meidän täytyy olla vakavissamme sen suhteen, että pidämme sen, minkä olemme jo luvanneet toistaiseksi. Se tarkoittaa sitä, että tulevina vuosina teemme joukon kauppasopimuksia. Ne liittyvät Dohan kierrokseen. Kyseessä on myös kahdenväliset sopimukset kumppaneidemme kanssa kaikkialla maailmassa. Toiseksi meidän täytyy syventää kauppakumppanuuksiamme USAan, Japanin, Venäjän kanssa ja keskustella strategisista kumppanuuksista. Näiden maiden kanssa pyrimme eh, poistamaan ei-kauppaan, ei, teknisiä kaupan esteitä. Ja luotan teidänkin valiokunnanne yhteiskuntanne työhön. Tässä yhteydessä kaikkein välittömin haasteemme on se, että tämänhetkiset foorumit, kuten muun muassa transatlanttinen talousneuvosto ja keskustelut Kiinan kanssa tarjoavat meille strategista eteenpäin katsovaa ajattelua niin, että voimme parantaa taloussuhteitamme näiden maiden kanssa ja lieventää ja ratkaista tulevia ja tämänhetkisiäkin ongelmia meidän täytyy keskittyä sellaisiin asioihin kuin yhteisten sääntöjen noudattaminen ja ainakin yhtäläisten sääntöjen laatiminen USA-kongressin kanssa. Toiseksi meidän täytyy varmistaa se, että kaikki EU-politiikat, niin sisäiset kuin ulkoisetkin, mobilisoidaan, jotta voidaan parantaa kasvua ja lisätä työpaikkoja meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki osapuolet ovat kilpailukykyisiä. Meidän täytyy auttaa eurooppalaisia yrityksiä, jotta ne pääsevät käsiksi globaaleihin markkinoihin. Neljänneksi, ulkomaiset investoinnit ovat EUn kasvun moottori. 4,6 miljoonaa ihmistä työskentelee USA-laisten tai japanilaisten yritysten palveluksessa Euroopan unionissa. Meidän täytyy myös olla eteenpäin katsovampia, kun pyrimme pitämään huolen siitä, että kauppasopimuksia noudatetaan. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kauppasääntöjä sovelletaan tasapuolisesti kaikkien toimesta. Pitää pitää huoli siitä, että kauppapolitiikka tarjoaa konkreettista hyötyä pitkällä tähtäyksellä ja suurempaa vaurautta maailmanlaajuisesti. Euroopan unioni ei hyväksy protektionismia. Meidän tulisi toimia muiden maiden protektionistisia toimia vastaan. Ja siksipä ne sitoumukset, joita G20-sopimus Soulissa teki, ovat hyvä askel eteenpäin. Lopuksi meidän täytyy toimia niin, että kaikki voivat hyötyä globaalin talouden eduista. Tämä pätee tietysti Euroopan unionin, mutta myös kehittyviin maihin – joissa kauppaa täytyy käyttää ikään kuin auttavana kätenä niin, että nämä maat pääsevät alueellisilta markkinoilta maailmanlaajuisille markkinoille. Sitten muutama sana standardoinnista. Olen erittäin tyytyväinen mietinnöstä, joka koskee Euroopan standardoinnin tulevaisuutta. Sehän on Meppi Edward Kosutsnikin aloitteesta laadittu mietintö. Hän on tuolla. Kuten tiedätte, standardointi äh, asia kuuluu minun kollegani Antonio Tajanin äh, vastuualueeseen, mutta me teemme yhteistyötä. Äh, tämän vuosituhannen alkaessa meillä on yhä enemmän ja enemmän standardointi haasteita edessämme. Se johtuu siitä, että teknologia lisääntyy ja meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että eri teknologiat toimivat yhteen. Hiljan kansallisia standardeita on korvattu kansainvälisillä standardeilla. Yksi syy tämän taustalla on se, että kauppa maailmanlaajuisesti kasvuu ja sen vuoksi tarvitaan harmonisoituja standardeja, kansainvälisiä sellaisia. Standardoinnilla on erittäin tärkeä rooli, kun pyritään parantamaan EUn teollisuuden kilpailukykyä ja se on myös avain, kun halutaan yrittää ylittää sääntelyesteitä tällaiset ei-tulliesteiden poistaminen kansainvälisten standardien hyväksymisen kautta on erittäin tärkeää, ja kuten sanoin, sitä pidetään yhtenä kaikkein tärkeimpänä haasteenaamme myös meidän tiedonannossamme. Sääntelyesteet tuotteiden ja palveluiden edellä ovat erittäin, edessä ovat erittäin ha- haitallisia, kun ajatellaan, kuinka intensiiviset ovat kauppasuhteemme ulkomaisten kumppaneidemme kanssa. Meidän täytyy edistää yhtenä, sääntöjen yhteneväisyyttä ja sertifikointikäytänteiden samankaltaisuutta tulisi edistää. Kokemus on osoittanut, että on paljon helpompi puuttua näihin esteisiin ennen kuin sääntely sääntelyyn liittyvät esteet juurtuvat. Tarkoituksemme on käydä korkean tason keskust- vuoropuhelua Kiinan ja USAn kanssa. Tällä tavalla voimme edistää kansainvälisten standardien käyttöönottoa. Kansainvälinen standardointi on myös avainkysymyksistä silloin, kun keskustellaan ei-tariffeihin liittyvistä kaupan esteistä – pyrimme löytämään keinoja poistaa näitä tämänkaltaisia esteitä globalisoituvassa maailmassa. Kun kansainväliset standardointitoimielimet hyväksyvät yhteisiä käytänteitä, viittaa muun muassa kansainväliseen televiestintäunioniin, ja ECE-yksiköihin ja moniin muihin. Näiden yhteistyö on äärimmäisen tärkeää ja hyödyntää erilaisia teollisuuden aloja. Transatlanttinen talousneuvosto on kaikkein tärkein sääntely, sääntelyyhteistyökumppani Euroopan unionin kanssa ja meidän täytyy katsoa eteenpäin, tehdä yhteistyötä. Se on erittäin tärkeää sellaisilla sektoreilla, kuten vaikka bioteknologia. Mutta meidän täytyy myös edistää ponnistuksiamme muillakin aloilla, muun muassa auto- ja kemikaalialalla, jos haluamme olla kilpailukykyisiä aasialaisten kumppaneidemme eh, rinnalla. Meidän täytyy, täytyy muistaa, että eri osapuolten lähestymistapa voi olla erilainen, mutta meidän täytyy eh, pyrkiä parantamaan juoksuamme, jotta voimme välttää tarpeettomia kitkoja ja erilaisia sääntöjä. Siksi on tärkeää, että me teemme yhteistyötä EU USAn lainsäätäjien kanssa. Samankaltaista lähestymistapaa voitaneen toteuttaa myös Japanin kanssa. Mehän olemme jo tiivistäneet yhteistyötämme. Pyrimme poistamaan teknisiä kaupan esteitä. Meillä on korkean tason työryhmä, joka pyrkii löytämään vaihtoehtoja kahdenvälisten kauppasuhteiden parantamiseksi. Euroopan unioni on jo toistaiseksi tehnyt erittäin tärkeitä sopimuksia ja me pidämme kansainvälisiä standardeja, joiden avulla joiden alalla yhteiskunta on, yhteistyötä on entisestään parannettava. Meillä on jo tarkoituksenamme komissiossa saada standardit käsittelyyn myös VTOssa. Korean kanssa olemme hiljan neuvotelleet ja saaneet Korealta sitoumuksen noudattaa tiettyjä standardeja aut, ajoneuvoalalla. Korea pyrkii siis noudattamaan kansainvälisiä standardeja. Olen erittäin tyytyväinen siihen työhön, jota me olemme tehneet kansainvälisten kauppakumppaneidemme kanssa, ja teilläkin on erittäin tärkeä rooli lainsäätäjänä tässä asiassa. Uh, Kiitokset teille paljon, hyvä komission jäsen. Esittelijäkin on paikalla ja Varmasti teille esitetään kysymyksiä. Olemme hyvin iloisia siitä, että tätä työtä on arvostettu laajemmassakin kontekstissa. Suurin osa paikalla olevista jäsenistä haluaa varmaan esittää kysymyksiä. Herra Schwab, Rova Gebhardt, Rova Schaldemose, herra Kosutnit ja edustaja Weiler vielä. Eli tässä järjestyksessä ja kenties ensin nyt tällainen kysymyskierros ja sitten, jos aikaa jää, niin vielä toinenkin kierros. Haluaisitteko, hyvä komission jäsen, että ryhmiteltäisiin nämä kysymykset? Aloitetaanpa äh, Schwabista ja Gebhardista ensin ja sitten Schaldemose, Kosutsnik, Weiler. Herra Schwab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. On hienoa, että tulette tänne sisämarkkinavaliokuntaan. Tämä on äärimmäisen hieno aloite, johon olette lähtenyt, johon teidät on kutsuttu. Uskon, että sisämarkkinoiden ulkoinen ulottuvuus, aivan kuten professori Monti selvästi tuo esille omassa raportissaan, tulee entistä tärkeämmäksi. Ja tämä on meille kaikille erityisen tärkeää. Te totesitte, että kauppasääntöjen tulisi päättää samalla tavalla kaikille. Tästä olemme yhtä mieltä ja meidän tulisi tukea mielestäni teitä siinä, että tätä periaatetta todella alettaisiin soveltaa. Näin ei vielä ole ollut. Viitan esimerkiksi tässä Puolan moottoriteihin. Valitettavasti siellä ei ole sellaista sääntöä tai lainsäädäntöä, jossa voitaisiin estää sellaisten äh, tarjouskilpailun osallistuvien yritysten toiminta, joka ei ole, jotka eivät ole allekirjoittaneet tiettyä julkishankintasopimusta. Ja tähän liittyy todella suuria ongelmia. Jos puhutaan eurooppalaisista muista kuin valtiollisista yrityksistä, jotka eivät saa osallistua esimerkiksi BRIC-maissa tarjouskilpailuihin, mutta ne voivat saada tukea sitten toista kautta ja osallistua muihin kilpailuihin. Olemme puhuneet tästä esimerkiksi komission jäsenen kanssa ja Daniel Gasparin kanssa. Ja me olemme pohtineet sitä, miten GPR-sääntöjä voitaisiin alkaa soveltaa entistä paremmin niin, että saataisiin oikeudenmukaisempi tilanne. Ehkä voitte antaa anteeksi niille kollegoilleni, jotka eivät tämän talvisten sääolosuhteiden takia tänään pääse paikalle. Uh, Mrs. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kaksi asiaa ovat mielestäni mielenkiintoisia. Ensinnäkin asia, josta kollegani Schwab jo puhui, eli kaupan tasa-arvoiset ehdot globalisoituvassa maailmassa? Tämä on tärkeä kysymys, jota täytyy pohtia, mutta haluaisin esittää täydentävän kysymyksen. On hyvä, että sanotaan, että haluamme tasa-arvoisia samoja sääntöjä kaikille markkinaosallistujille, mutta meidän täytyy päättää siitä, millä tasolla tässä sitten toimittaisiin. Ja minulle sosiaalidemokraattina tietyt sosiaaliset yhteiskunnalliset standardit ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja kun komissio neuvottelee kauppasopimuksista, sen tulisi ottaa huomioon myös tällaisia vaatimuksia. Se on meille hyvin tärkeää. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on, että silloin kun kauppasopimuksia solmitaan, niin kuinka pitkälti on todella mahdollista sitten käytännössä niitä toteuttaa. Olen kuullut, että aivan erityisen suuria ongelmia on syntynyt joidenkin EUn jäsenvaltioiden ja Venäjän välillä – esimerkiksi siitä, minkälaisia lupauksia markkinoiden avautumisesta on annettu, siis miten asioita on luvattu ja miten sitten on tehty käytännössä. Eli miten te huolehditte siitä, että sopimuksia todella kunnioitetaan ja noudatetaan? Uh, thank you very much. Um, Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen voi vastata näihin kahteen kysymykseen. Thank you. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. yksi niistä asioista, jota olemme vahvasti käsitelleet tässä tiedonannossa, on se, että sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välillä pitäisi olla hyvin vahva yhteys. Tämä tarkoittaa myös mielestäni sitä, että meidän pitää laatia sisäinen lainsäädäntömme sillä tavalla, että koko ajan muistamme sen, että tällä tulee automaattisesti olemaan myös aina kansainvälinen vaikutus. Ja näinhän ei aina tapahdu, mutta olisi erittäin tärkeää myös teidän valiokuntanne ottaa tämä huomioon. Vastavuoroisuudesta sitten. Annaitte tästä, annoitte tästä esimerkin saman kuin Rova Gebhardt. Puhuitte vastavuoroisuudesta Eh, ja kiinalaisesta yrityksestä, joka on rakentanut moottoritietä Puolassa. Ja on sanottu, vaikka nyt ei täysin selvää olekaan, mutta on sanottu, että tätä moottoritietä varten on annettu myös eurooppalaisia tukia. Ja tämähän on tietysti varsin huolestuttava lukava. Vaikkakin tällä ei välttämättä ole valtaisaa taloudellista vaikutusta, niin perus oikeudenmukaisuuden nimissä, jota pitäisi politiikassa harjoittaa. Tämä on sellainen tapaus, jonka me varmasti otamme huomioon – ja me työstämme sellaista välinettä, joka antaisi meille mahdollisuuden puuttua asioihin, jos tällaisia tapauksia ilmenisi tulevaisuudessa. Näen tämän välineenä, jota voidaan käyttää kahdella tapaa. Joko sen kautta voidaan sulkea markkinoita tai tai sitten mieluummin näkisin sen sellaisena välineenä, jolla voidaan avata muita markkinoita, ikään kuin kansainvälisissä ähm, neuvotteluissa vipuvoimana voitaisiin tätä käyttää. Uh, Täytäntöönpano kysymys. Esimerkki, jonka annoitte siitä, miten eritoten Pohjoismailla on ongelmia Venäjän kanssa. No, ei tämä mielestäni liity niinkään täytäntöönpanoon, koska kuten tiedättekin, Venäjä ei ole VTOn jäsen. Tämä taas tarkoittaa sitä, että Venäjä on siinä asemassa, että se pystyy nostamaan tariffeja ja asettamaan puulle vientitulleja ja ymmärrettävästikin näin. Tästä on tullut paljon sanottavaa niissä maissa, joita tämä, nämä toimet koskevat. Ei tässä nyt ole kysymys täytäntöönpanotoimista, koska Venäjä ei ole VTO-jäsen, se pystyy ryhtymään tällaisiin toimiin, tarifien nostamiseen ja vientitullien asettamiseen. Ja tämän vuoksi on niin tärkeää saada VTO, äh, Venäjästä vto jäsen. Itse asiassa viime viikolla me solmimme sopimuksen, kahdenvälisen sopimuksen Venäjän federaation kanssa niistä ehdoista, joilla Venäjä voisi liittyä VTOn jäseniksi. Nyt on vielä tämä monenvälinen luku, josta neuvotellaan Genevessä. Mutta meidän osaltamme tämä asia nyt on hoidettu, samoin kuin puu, vientitullit vientitulikysymys on hoidettu. Niitä leikataan kahdella kolmasosalla ja vain kolmasosa jää voimaan. Ja olen ymmärtänyt, että Pohjoismaat ovat varsin tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Siis tässä nyt ei ollut kysymys täytäntöönpanosta. Toisaalta sitten se, mitä tiedonannossa todettiin siitä, että enemmän korostetaan nimenomaan täytäntöönpanoa, koska kun tehdään sopimus, niin sitten kyllä on oikeus myös vaatia sitä, että maa, jonka kanssa sopimus on solmittu, maan täytyy myös kunnioittaa omia velvoitteitaan aivan niin kuin mekin niitä kunnioitamme. Joten tätä seikkaa täytyy tarkastella. Venäjä Venäjästä täytyisi tulla mahdollisimman pian VTOn jäsen, ja se on kaikista tehokkain tapa ikään kuin opettaa Venäjälle kuria tässä asiassa. Uh, Kiitoksia kovasti näistä vastauksista, jotka olivat hyvin yksityiskohtaisia. Ja nyt pyydän Saldemesuria ja Weileria esittämään kaksi kysymystä. Ja sitten täällä saattaa olla muitakin kysymyksiä. Olette tervetulleet esittämään kysymyksiänne. Herr Forman, Puheenjohtaja, odotan vielä, että kaikki laittavat tässä kuulokkeet korvilleen. Varmastikaan komissi- komission jäsen ei aivan vielä Tanskaa ymmärrä. No niin, kiitoksia komission jäsen teidän esityksestänne. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne näistä ongelmista, joita toitte esiin. Ohje- ongelmia liittyen siihen, minkälaisia ongelmia kaupasuhteen voi syntyä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja haluaisin vielä keskustella kuitenkin lisää siitä, miten voimme luoda paremman yhteyden sisäisen politiikan ja ulospäin suuntautuvan kauppapolitiikan välille. Puutun tähän siksi, että olin juuri Japanissa parlamentin valtuuskuntamatkalla ja siellä tuotiin usein esiin toiveemme siitä, että solmittaisiin kauppasopimus Japanin kanssa, mutta myös toive siitä, että saataisiin aikaan entistä tiiviimpää lainsäädäntöä koskevaa, esimerkiksi ähm, tuoteturvallisuutta koskevaa vuoropuhelua parlamentin, Japanin parlamentin kanssa. Mutta näyttää siltä, että Japani ei ole tästä niinkään kiinnostunut. Totta kai japanilaiset keskittyvät tällä hetkellä lähinnä Aasian, eivät niinkään Euroopan, mutta mm, mielenkiinto vuoropuhelua kohtaan ei ollut mitenkään suurta. Meillä on tällaista vuoropuhelua esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa ja tämä on yksi parhaista mahdollisuuksista, joita meillä on, jolla voidaan huolehtia siitä, että saadaan aikaan maailman laajuista reilua kauppaa. Kuinka uskotte, tai mitä uskotte, että meidän tulisi täällä IMKO-valiokunnassa tehdä päivittäisessä työssämme, jotta kilpailukysymyksiä voitaisiin käsitellä EUn ja muiden tahojen välillä entistä paremmin? Kiitoksia kovasti ja edustaja Weiler. Okay. Never mind. I take this. Bitte? Gut, Herr Vorsitzender. Also. No niin. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, mutta en aivan ole yhtä mieltä tästä ensimmäisestä vastauksestanne liittyen ongelmaan Puolan kohdalla ja kiinalaisiin työntekijöihin tai ukrainalaisiin työntekijöihin. Tähän haluaisin vielä palata. Uskon, että meillä on samankaltaisia ongelmia tai samankaltainen tapaus Hessenissä pk-yritysten kohdalla, aivan kuten kollegatkin tässä sanoivat Enkä ole täysin tyytyväinen tähän vastaukseen, koska olen sitä mieltä, että meidän tulisi pystyä toimimaan silloin, kun on kyse tietystä tuista. Ja jos niistä ei ole kyse, niin silloin meillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia lainsäädännön tai sopimusten nojaa. Mutta jos on kyse tuista, niin silloin olemme ainakin saaneet tietoa siitä, onko näin ollut vai ei, ja sitten siihen on puututtu. Te sanoitte, että tässä oli kyseessä pieni tapaus, mutta voin kuvitella, että tämä ei jää tähän, vaan ehkä esimerkiksi myös Tsekki hakee työvoimaa itäisiltä alueilta – ja esimerkiksi ukrainalaiset ovat usein töissä EUn jäsenvaltioissa ja tässä syntyy samanlaisia konfliktitilanteita ja siksi mielestäni olisi tärkeää puuttua tähän tilanteeseen, katsoa onko tukea vai ei. Ja Puolan hallituksen pitäisi olla tässä teille avuksi, aivan kuten aikaisemminkin on jo tapahtunut. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on Intia. Ja tämä vapaa kauppasopimus, josta puhuitte, viittasitte Singaporiin, Vietnamiin, Etelä-Koreaan. Mutta Intia on ollut meidän kannaltamme äärimmäisen tärkeä tai mielenkiintoinen, koska olemme kuulleet, että Intian kannalta voi tapahtua asioita, jotka voivat vaikuttaa meihin. Eli täytyy todella katsoa, että että sovituista asioista pidetään kiinni. Olipa kyse lapsityövoimasta, mattojen kutomisesta ja niin edelleen. Eli täytyy todella olla niin, että riippumattomat kansalaisjärjestöt voivat spontaanisti valvoa tilannetta. Ja nyt kysymykseni kuuluu, kuinka tämä saadaan toteutettua myös muissa maissa – ja niissä maissa, joiden kanssa nyt suunnittelette sopimuksia, oletteko tarkastamassa näitä kriteereitä? Eli sekä sosiaaliset että ympäristökriteerit ovat tärkeitä parlamentille, niistä täytyy pitää kiinni. Ja kuulisin vielä kernaasti, aiotteko todella siis puuttua tähän kysymykseen? Right. Well, thank you very much uh, for some very clear questions. Kiitoksia kovasti näistä selkeistä kysymyksistä. Ehkä teidän täytyy nyt hiukan siirtyä tämän häiriön vuoksi, mutta annan komissaarille puheenvuoron vastauksia varten. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin Japanista. Japani pyytää meitä aloittamaan neuvottelut vapakauppasopimuksen aikaansaamiseksi. Me olemme järjestäneet huippukokouksen Japanin kanssa. Olikohan se nyt viime toukokuussa? Ja tuolloin teimme selväksi, että ensin haluamme Japanin poistavan useita ei-kaupallisia esteitä. Suurin ongelma, jota meillä on, ongelma, joka meillä on, liittyy näihin ei-kaupallisiin esteisiin pikemminkin kuin tariffeihin. Meillä on nyt korkean tason työryhmä, jonka pitäisi tehdä katsaus kaikkiin olemassa oleviin kaupan esteisiin. Ja tästä raportista sitten keskustellaan seuraavassa EU-Japani huippukokouksessa, jonka pitäisi olla, tapahtua joskus viime, ensi vuoden huhtikuussa Brysselissä. Ja silloin varmastikin palaan tähän asiaan teidän kanssanne. Esititte myös kysymyksen kilpailusta. Oliko tämä pikemminkin yleisesti ottaen kilpailusta eikä niinkään Japanin liittyvä? Niin, mielestäni tässä täytyisi olla todellista rinnakkaisuutta sen välillä, mitä me teemme sisäisesti ja mitä teemme ulkoisesti. Mutta tietysti tämä on enemmän sellainen kysymys, joka teidän pitäisi esittää joakin Almunialle, koska Almuniahan on se komission jäsen, jonka salkkuun kuuluu kilpailusääntöjen valvominen niin EU-sisällä kuin globaalisesti, globaalistikin, kun on sellainen linkki, yhteys tässä, joka mahdollistaa sen, että meidän kilpailusääntöjämme voidaan EUn ulkopuolellakin soveltaa. Tiedän, että esimerkiksi Kiinan suhteen tämä on aiheuttanut paljon ongelmia, koska siellä on kolme eri yksikköä tai instituutiota, jolla on toimivaltuuksia kilpailulainsäädännön osalta. No en tarkkaan ottaen tiedä, mikä tilanne on Japanin suhteen, mutta tiedän, että jokaisella maalla on omia erityisvälineitä, joilla markkinoita suojellaan. Japanilaiset ovat oikein hyviä suojelemaan markkinoitaan ei-kaupallisilla esteillä ja tämän vuoksi me yritämme näistä päästä eroon. Sitten Rova Weilerille Puolasta. No en tiedä, miksi ette ole ollut työtyväinen vastauksieni. Ei se nyt oikein näistä esittämistäni niin kysymyksistä tullut oikein selväksi, koska todellakin minä olen sanonut, että me työstämme sellaista välinettä, jonka avulla me voisimme puuttua asioihin ja käytännössä sulkea tiettyjä julkisen sektorin tarjouskilpailujen markkinoita, tiettyjä sektoreita. Kenties tarkoititte sitä, että meillä saattaisi olla tapaus myös olemassa olevan tukipolitiikan mekanismien kautta. Ja tämähän on yksi näistä kaupan suojelun, kaupan puolustuksen välineistä yhdessä polkumyynnin vastaisten toimien ja turvalausekkeiden kautta. Ja saattaahan se nyt olla, että näin voisi käydäkin. Mutta tässä on kysymys myös ajoituksesta. Jos tällainen, tällaiseen tapaukseen täytyy puuttua, niin silloin ensin itse asiassa täytyy olla ensinnäkin sopimus, joka on lyöty lukkoon meidän täytyy tehokkaasti puuttua julkisten, jotta voisimme puuttua julkisten hankintojen markkinoille, me tarvitsemme uuden välineen. Ja tämän vuoksi komissio esittää Euroopan parlamentille lainsäädäntöehdotuksen tällaisen uuden välineen luomisesta. Ja se olisi osa näitä kaupan suojelun välineitä. Sitten seuraavaksi Intiasta. Olemme merkittävästi edistyneet neuvotteluissamme Intian kanssa. EU-Intia-huippukokous järjestetään 10. joulukuuta, eli kahden viikon päästä. Ja odotamme, mutta tietysti tässä nyt täytyy hieman varovaisia olla asian suhteen. Me toivomme, että voimme saada aikaiseksi kokonaissopimuksen ensi kevääseen mennessä Intian kanssa, joskus tuolla maaliskuun nurkilla koska sitten voitaisiin järjestää ministeritason kokous intialaisten kanssa New Delhissä, jotta voitaisiin päästä tällaiseen kokonaisvaltaiseen diiliin tässä. Mitä ongelmia tässä vielä on jäljellä? No, autovero, ongelma on yhä, samoin alkoholivero, keskustelu on yhä käynnissä Intian kanssa ja sitten tietysti koko tämä kestävyysluku, tähän te viittasitte ja siihen liittyy lapsityövoima ja monia muita elementtejä. Alussa intialaiset eivät edes halunneet keskustella tästä, koska he sanoivat, että tällä ei ole mitään tekemistä kauppasopimuksen kanssa. Se on täysin kauppasopimuksen toimialan ulkopuolella. EU teki hyvin selväksi Intialle sen, että tällä, tämä ei ole ollenkaan erillään kauppasopimuksesta ja että näiden kysymysten pitää olla mukana tässä sopimuksessa ja että me tarvitsemme tällaista lukua, koska muun muassa Euroopan parlamentti hyvin innolla haluaa tämän asian huomioon otetuksi kauppasopimuksessa. Ja näinpä olemme toimineet, olemme koko ajan painottaneet tätä asiaa ja Intia hyväksyy nyt kauppasopimukseen tällaisen kestävän toiminnan, kestävän kehityksen luvun. No, sanamuotoilu on vielä kesken, neuvottelussa tulee varmaan hankalat, mutta teimme hyvin selväksi Intialle. Intia hyväksyi myös sen, että tästä aiheesta on vapaakauppasopimuksessa oma lukunsa keskustelu on hyvin monimutkainen. Mainitsitte itse lapsityövoiman tässä. Tämä on siis hyvin monimutkainen asia ja tätä täytyy todella tarkastella. Ajatellaan nyt kestävyyttä ja maataloutta tai teollista sektoria. Meidän täytyy hyvin edistyksellisellä tavalla ja huolellisesti tätä tarkastella, mutta tämä on asia, joka tullaan ottamaan ehdottomasti esille näissä neuvotteluissa. Kiitoksia kovasti. Ehkä muutkin kollegat olivat mukana Intia-vierailulla ja halusivat esittää kysymyksiä aiheesta. Nyt annan Kosynikille mahdollisuuden esittää oman kysymyksensä. Mehän ole, emme ole vielä kovasti puhuneet standardeista ja hän oli esittelijänä kuitenkin aiheesta, joten te voitte nyt esittää kysymyksen. Kiitoksia. Puhun tsekkiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että omassa esityksessänne korostitte nimenomaan Euroopan standardointikysymystä. Sehän on erittäin tärkeä väline, kun halutaan parantaa kilpailukykyämme Se on erittäin tärkeä aihe myös Euroopan lainsäädännössä. Se on omiaan tukemaan Euroopan kilpailukykyä. Te mainitsitte minun oma-aloite mietintöni ja haluankin todeta, että tässä valiokunnassa me eri ryhmien edustajat käymme usein hyvinkin intensiivisiä keskusteluita kaikenlaisista aiheista, mutta mielestäni on yksi sellainen aihe, josta meillä ei ole mitään vaikeuksia olla yhtä mieltä, nimittäin se, että byrokratiaa täytyy vähentää. Hallinnollista taakkaa on vähennettävä, koska tämäkin on omiaan parantamaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Tämä on sellainen asia, josta kaikki olemme yhtä mieltä. Ja tässäpä yhteydessä meidän ei tulisi ainoastaan puhua minusta esittelijästä, vaan koko valiokunnasta, koska kaikki kollegat kaikista poliittisista ryhmistä ja erityisesti Malcolm Harbour, joka on puheenjohtajamme ja joka oli tämän mietinnön takana, niin kaikki me ansaitsemme kiitoksen. Minulla olisi yksi yksinkertainen kysymys teille, komissaari. Uskon, että Euroopan parlamentti on tehnyt kovasti työtä. Parlamentti on asettanut tietyt rajat tai raamit tulevalle lainsäädäntötyöllemme standardoinnin parissa. Ja minun kysymykseni liittyy koordinointiin. Mielestäni eh, se lainsäädännöllinen työ, joka meillä on edessämme niin parlamentilla kuin komissiollakin, sitä voitaisiin pitää tällaisena Euroopan standardoinnin kokonaisuutena. Meillä on Barnier, T, De Gucht ja Barroso ja Tajani, jotka ovat kaikki tehneet työtä. Kuinka te koordinoi, koordinoitte omia töitänne keskenänne toisaalta ja kuinka koordinoitte työtänne ylikansallisten ja kansallisten standardointiinstanssien kanssa. Eli kysymykseni liittyy koordinointiin. Mr. Cook, uh, Kiitoksia. Annan de Guchtin vastata kysymykseen. You may be, um, you... Kenties yllätytte tästä, mutta minä olen hyvin myönteisesti vaikuttunut koordinoinnin tasosta Euroopan komissiossa verrattuna siihen koordinaatioon, jota näin kansallisissa hallinnoissa, esimerkiksi neuvoston puolella. Minulla on tietty näkemys siitäkin, koska olen toiminut ministerinä, ulkoasiainministerinä varsin pitkään. Oikein Hyvinhän tiedätte, että Euroopan komissio on aivan erilainen poliittinen eläin. Se on integroitu hallinto, joka jonka kokoonpano automaattisesti tuo tuloksena läheisen yhteistyön viikoittaisia tapaamisia kabinettipäälliköiden välillä – ja niin poliittisella tasolla kuin eri palveluyksiköidenkin tasolla. Nämä yksiköt koordinoivat hyvin läheisesti työtänsä esimerkiksi standardointi instassi tässä. Joten todellakin komission koordinointi on oikein hyvä encouraging from our, our point of view as well. And um, we'll be talking about... you. Niin, me olemme puhuneet Siis tulemme puhumaan myöhemmin teidän toisesta asiakirjastanne. Mutta nyt annan puheenvuoron Lyhygardille. ja jos muilla on vielä puheenvuoropyyntöjä, niin tehkää tiettäväksi se. Thank you, Chairman. Uh, since the commission... Kiitoksia puheenjohtaja. Koska komissaarin Tanska on ehkä hiukan ruosteessa, puhun englantia. <laughs> okay. Well, okay. I'll try my luck anyway. Uh, no, kokeile joka tapauksessa. have to forgive me because I was a little... I was... Niin, tulin hiukan myöhässä. Ehkä olette jo puhunutkin tästä aiheesta, mutta Kysymykseni teille on ihan yksinkertainen. Näen, että komissio aikoo parantaa suhteitaan strategisten kumppaneiden kanssa, kuten USA ja Kiinan ja niin edespäin ja niin edespäin. Kuinka pitkällä nyt ollaan? Kuinka lähellä vapakauppasopimusta USA kanssa ollaan teidän, teistä nähden? Ja mikä on komission kanta siihen, että meillä olisi USA kanssa vapaakauppasopimus? sopimus ottaen huomioon, minkälaisia ongelmia meillä on muun muassa VTOn kanssa? We have no plans to, uh... Meillä ei ole mitään suunnitelmia neuvotella vapakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa, mutta meillä me olemme käyneet paljon keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa ja näissä keskusteluissa on yritetty ratkaista avoinna olevia kysymyksiä, 16.17. päivä meillä on transatlanttinen talousvuoropuhelu Washington DCissä. Olemme tehneet yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa esityslistan suhteen ja varmastikin tuloksiakin saadaan aikaiseksi. Suurimmassa osassa tapauksista on parempi yrittää standardisoida ja päästä ratkaisuihin ennen kuin tuotteet on saatettu markkinoille ja tätä me työstämme Yritämme myös päästä eroon tietyistä ei-kaupallisista esteistä. Ja tämä on osittain helppoa, koska ne saattavat johtua vain erilaisista näkökulmista EU ja Yhdysvaltojen välillä. Ajatellaan tässä nyt vaikka Yhdysvalloissa korostetaan vahvaa jokaisen tuotantovaiheen. EU:ssa arvostetaan tätä vahvaa seurantaa koko tuotantoprosessin aikana. Ja Yhdysvalloissa ollaan sitä mieltä, että ei ole mitään vikaa siinä, että kloriittia käytetään broilerin putsaamiseen, koska tällä aineella ei ole mitään vaikutusta ihmisten terveydelle. No, me olemme yrittäneet perustella sitä, että miksi me emme halua sitä käytettävän, koska tämä on osa, miten nyt sanoisin, suuren yleisön ymmärtämystä tästä asiasta. Ei kysymys ole siitä vain, että lainsäätäjät haluavat olla hankalia ja, ja hallinto on itsepäistä, vaan täytyy ottaa huomioon myös kansalaisten näkemys, yhteiskunnan näkemys elämästä ja siitä, miten asioiden pitäisi kehittyä. No, suurin ongelma Yhdysvaltojen kanssa ei liity niinkään tariffeihin. EU ja Yhdysvaltojen välillä kaupassa nämä tariffit ovat hyvinkin alhaisia. Suurin ongelma liittyy näihin ei tariffiomaisiin omaisiin esteisiin. Ja jos tässä nyt pystyttäisiin edistymään, niin tämä olisi oikein arvokas juttu. Itse asiassa tässä muuten on Euroopan parlamentti pyytänyt kertomusta Ja sinähän sanotaan, että jos päästäisiin eroon Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisessä kaupassa edes puolesta ei-tariffiin liittyvistä kaupan esteistä, niin tästä hyöty olisi suurempi kuin Dohan kierroksen tuoma hyöty. No, näistä tariffista eronpääsy se onkin ihan eri asia. Johnson laki, muistatte sen, mm, olin tämän kanssa tekemisissä ja silloin, kun oli Belgian ulkoministeri. Jonesin lailla kielletään alusten toiminta Yhdysvaltojen aluevesillä, jos alukset eivät ole yhdysvaltalaisia. Siis tämä laki juontaa juuri se jo vuoteen 1922, joten eivät nämä määräykset ihan tuosta vain häviä. Dohan mainitseminen sitten tässä kontekstissa – Voin varmaankin todeta, että nyt Yhdysvallat yleisesti ottaen on kiinnostunut siitä, että saataisiin aikaiseksi Dohan kierroksen menestyksekäs lopputulos. Onko se sitten mahdollista, niin se jää nähtäväksi, mutta uskoisin, että tästä ensi kesälomaan mennessä tullaan näkemään Yhdysvaltojen puolelta ja muiden tärkeiden toimijoiden taholta merkittäviä ponnisteluja Dohaan sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja tässä on itse asiassa ryhdyt aloitteisiin äh, G5, sen Yhdysvallat, Brasilia, Kiina, Intia ja EU äh, tai G5 plus 2, eli vielä Japani ja Australiakin tähän mukaan. Ja kaikki nämä maat kutsuttaisiin Brysseliin keskustelemaan Dohan äh, sopimusneuvottelujen uudelleen aloittamisesta. Ja tämä on todellinen mahdollisuuksien ikkuna, joka meille avautuu, mutta meidän täytyy todella huolehtia näistä mm, mahdollisuuksien ikkunoista politiikassa, koska tietyissä konflikteissa on näitä ikkunoita niin paljon, että niillä voi kyllä koko rakennuksen seinän täyttää. Kiitoksia. Ehkä itsekin voin esittää muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen. Olin erittäin tyytyväinen, kun te täysistunnossa viime, muistaakseni ehkä kolme viikkoa sitten Brysselissä, tehän muistatte, että minäkin käytin puheenvuoron siellä, te sanoitte, että haluatte kokonaan uusille uomille tämän transatlanttisen talousdialogin niin, että ei puhuttaisi pelkästään broileri syndroomasta vaan laajemmistakin haasteista – ja myös standardien alalla tehtäisiin yhteistyötä. Eli meidän tulisi saada aikaan esimerkiksi sähköautojen tai nanoturvallisuuden tai älyverkkojen osalta standardeja. Ehkä voisitte kertoa siitä, miten tätä asiaa aiotte viedä eteenpäin. Ja toiseksi, ja toivottavasti olette rehellinen, yksi transatlanttisen talousneuvoston ähm, hyvistä kehityskuluista oli se, että kansallisten parlamentti, että vaikka kansallisten parlamenttien ja kongressin jäsenet olivat alun perin aika muutosvastahakoisia, mutta kuitenkin pikkuhiljaa lämpenivät ajatukselle. Voisiko tämä sama päteä ehkäpä myös Japaniin? Oletteko sitä mieltä, että olemme riittävästi jo tehneet asian eteen? Ja jos teidän mielestänne tämä olisi hyvä asia, niin pitäisikö meidän ehkä vielä tiivistää työtahtiamme, antaa poliittista tukea tämän kaltaiselle vuoropuhelulle? Uh, um, Lainsäätäjien vuoropuhelu. Mä luulen, että 6-10. joulukuuta järjestetään tapaaminen. Oliko tämä niin? Washingtonissa. No Yhdysvalloissa joka tapauksessa. Ja se järjestetään itse asiassa ennen. Ah, San Franciscossa, selvä. Siis tämä tapaaminen järjestetään ennen 16-17 päivä järjestettävää transatlanttista talousvuoropuhelua, joten tämä on mielenkiintoinen tapaaminen. Minun vastuullani on No sanotaan nyt vaikka näin, että potilas ei oikein ollut terve. Olemme käyneet useita keskusteluja tässä yhdysvaltalaiskollegani ja minä ja tarkastelleet sitä, voisimmeko saada potilaan terveemmäksi, koska Yhdysvallat oli kiinnostunut tästä vain, jos me voisimme tässä saada aikaiseksi tuloksia, tarjota ratkaisuja. Näin olemme yrittäneet tehdä kaksi napaisesti. Ensinnäkin strategisia keskusteluja ongelmista, joita molemmilla meistä on maailmanmarkkinoilla ja toiseksikin olemme työstäneet tulevia ongelmia, innovaatiota, uusia teknologioita, talouksiemme vihertämistä, transatlanttisten markkinoiden rakentamista. Ja standardeillahan on tärkeä rooli tässä kaikessa. Um, so the idea is that we would work... Joten ajatuksena on se, että työstetään tällaista varhaisvaroituksen järjestelmää ja yritetään ratkaista tämän kautta ongelmia ennen kuin ne juurtuvat lainsäädäntöön. Standardit ja kokonaislähestymistavat lainsäädäntöön näistä keskustellaan korkean tason lainsäädäntöfoorumissa ja tämähän järjestetään päivää ennen TEC-kokousta eli talousvuoropuhelukokousta, koska itse TEC-kokoushan on ikään kuin täysistunto useiden foorumien taholta keskustelujen osalta, joita käydään Yhdysvaltojen ja EU välillä. Ja täällä ne kaikki eri tahot sitten kokoontumat. 16-17.12. olemme identifioineet tässä useita eri aiheita, joista haluaisimme keskustella. E-terveys esimerkiksi. Se on varsin tärkeä aihe. Ajatellaan tässä vaikka konttien tarkastuksia, myös e-liikkuvuus, sähköautot, ja standardisointi. Olemme todellakin identifioineet useita eri aiheita, joiden osalta toivomme, että saavutettaisiin ratkaisuja. Ja ihan vielä lopuksi toteaisin, että haluaisin saada aikaiseksi läheisempää yhteistyötä TEKin ja transatlanttisen lainsäädäntövuoropuhelun välillä mutta ei ollut mahdollisuutta järjestää näitä tapaamisia samaan aikaan Washington DCssä. Mutta seuraavasta vuodesta lähtien uskoisin, että meidän pitäisi mahdollisimman tiivis yhteys luoda näiden kahden välille. I think members of this committee... Niin, ehkäpä jäsenillä on myös sanansa sanottavana tähän asiaan. Meillä varmasti olisi paljonkin annettavaa tähän keskusteluun. Niin hyvät kollegat, me olemme nyt käyneet pitkää pitkää keskustelua. Jos vielä jollain on jotain sanottavaa ennen kuin vedän lankoja yhteen, niin nyt on sen aika. Nyt haluan kiittää komissaaria siitä, että tulitte. Varmasti huomasitte, kuinka kiinnostuneita me olemme tekemään yhteistyötä teidän kanssanne. Ja ehkäpä voimme kutsua teidät takaisin tänne vaikkapa noin vuoden sisällä, niin voidaan katsoa, että miten asiat ovat siihen mennessä kehittyneet. Joka tapauksessa me olemme mukana tässä asiassa. Me haluamme tukea teidän linjaamaanne strategiaa ja perästä kuuluu. Ehkä me voimme vielä saada kansainvälisen kauppapolitiikan valiokuntamme kollegoiden äänen kuulumaan myös seuraavaan tiedonantoonne. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että teillä on näinkin monta neuvottelua meneillään ja odotamme hyvää edistystä. Erityisesti meitä kiinnostaa tämä aloitteenne ryhmästä G5+. Plus Sehän on hyvä aloite Doha-kierroksen uudelleen aloittamiseksi. Kiitän teitä kovasti siitä, että tulitte paikalle. Thanks very much.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 Uh, ladies and gentlemen, I, um, we were... Hyvät kuulijat, Niin, me olemme hiukan jäljessä aikataulusta, mutta meillä on erittäin tärkeä keskustelu edessämme kuluttajien oikeuksista. Ennen kuin aloitamme keskustelun, toivotan tervetulleeksi uuden jäsenen Erikojan Peräsin. Tervetuloa, kiitoksia, että tulitte tähän valiokuntaan SND-ryhmästä. No niin, jatkamme keskusteluitamme kuluttajien oikeuksia käsittelevästä direktiivistä. Meillä ei nyt ole kaikkia varjoesittelijöitä on. Turmes ei ole paikalla muun muassa, Gebhard on. E, no, Turunen ei ole paikalla. No, joka tapauksessa me emme ole vielä aloittaneet tätä keskustelua, vaan aloitamme sen ihan tuossa tuokiassa. Edustaja Petri puhuu komission puolesta ja ehkäpä Indent Hoff puheenjohtajaman edustajana saattaa hänkin käyttää puheenvuoron. Mutta jos esittelijälle sopii, niin voimme nyt aloittaa hiukan etuajassa. Eli annan puheenvuoron Andreas Schwabille niin, että voitte kertoa, missä mennään. Ehkä voitte kertoa myös uudesta aikataulusta ja ihan mistä tahansa muusta avoimesta asiasta, josta haluatte keskusteltavan, ennen kuin annan varjoesittelijöille mahdollisuuden vastata. Schwab, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todella kertoa kollegoille tästä viime viikolla muutetusta aikataulusta. Viime viikolla, kun komission jäsen Tajani tuli paikalle, meillä ei ollut valitettavasti kylliksi aikaa kollegoiden esittää tarkistuksia, niitä on yli 1600. On valitettavaa, että nytkin paikalla on varsin vähän kollegoita. Olen yhtä mieltä kanssanne puheenjohtaja siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä ja monimutkainen asiakokonaisuus. Ja varmasti ehkä tästäkin syystä kollegat haluavat käsitellä tarkistuksia. Tällä hetkellä olen käynyt läpi kaikki nämä 1600 tarkistusta ja ymmärtääkseni myös käsittänyt ne mutta on selvää, että tästä ei tule mitenkään helppo tehtävä ottaa ne kaikki huomioon oikealla tavalla. Mutta on kuitenkin koko tämän hankkeen tuen kannalta tärkeää, että kaikki kollegat ovat tällä tavoin laajasti mukana. Sen jälkeen, kun, kun tarkistusten jättämisen määräaika umpeutui, lähdimme varjoesittelijöiden kanssa katsomaan sitä, miten voimme kehittää tätä direktiiviä yhdessä eteenpäin. Ja nyt tiettyjen käännösongelmien jälkeen olemme päässeet tämän hankkeen alkuun. Ainakin viime viikolla tämä edistyi oikein hyvin. Ja kaikki varjoesittelijät useampaan otteeseen vakuuttivat minulle, että he haluavat kompromissin tästä asiasta ja siksi on järkevää, että lykkäämme keskustelua hieman tässä joulutammikuussa, emmekä äänestä, kuten alun perin helmikuussa, vaan vasta kaksi viikkoa myöhemmin maaliskuun ensimmäisessä täysistunnossa niin, että meillä on sitten koko tammikuu aikaa käsitellä ja voimme sitten 26.1. äänestää tästä IMKossa. Olen varjoesittelijöille hyvin kiitollinen siitä, että olemme sopineet useista tapaamisista niin, että todella voimme yhdessä muotoilla tätä kompromissin aikaan saamista. Tähän tarvitaan todella paljon aikaa ja olen heille kiitollinen. Ja olen yhtä mieltä siitä, että tässä täytyy ottaa keskusteluissa kolme asiaa huomioon. Ensinnäkin se, että nykyistä kuluttajansuojan tasoa ei missään jäsenvaltiossa saa laskea. Eli niistä ainakin nykytasosta täytyy pitää kiinni jäsenvaltioissa ja jos mahdollista sitä tulee vielä parantaa entisestään. Ja kuten Montin kertomuksessa todetaan, katsoin sitä kohta erikseen, niin toiseksi Monti siis korostaa sähköisen kaupan roolia tässä erikseen ja olisi hyvin tärkeää, että kuluttajaoikeuden sirpaloitumiseen puututtaisiin ja että tiettyjä ehtoja edistettäisiin. Nämä olivat siis kohdat kaksi ja kolme. Ja sisämarkkinoiden näkökulmasta emme halua todella jättää näitä asioita huomiotta – mutta haluamme tämän lainsäädäntökokonaisuuden lähitulevaisuudessa loppuun. Olemme nyt alkaneet keskustella yksittäisistä kohdista, esimerkiksi siitä, onko luvussa 4, 22 artiklassa, jossa puhutaan oikeudellisista säännöistä, jotka, joiden tulee täyttyä tavaran toimitettaessa, että voidaanko nämä säännöt yhtenäistä. Ja olen Rochefortille tyytyväinen siitä, että hän ehdottaa, että toisaalta kuluttajien etujen mukaisesti, mutta myös aivan kuten Monti sanoi, meidän tulisi päästä tässä todella sopuun. Ja tämä on mahdollista, koska toimitus on oikeudellinen asia. Ja tämä ei mitenkään negatiivisesti vaikuta kuluttajiin, vaan helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa niin, että toimitukset sujuvat kaikissa EUn jäsenvaltioissa samoihin, samoin ehdoin. Ja tämä olisi toivottava to- lähestymistapa. Ja meillä on hieman epäselvyyttä siitä, kuten artiklassa 22 kautta 2, että että kuluttaja ei joutuisi maksamaan tästä koituvia lisäkustannuksia. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää, koska haluamme, että olipa kyseessä internetkauppa tai ovelta ovelle myynti, että se olisi juuri myyjä, joka joutuisi vastaamaan lisäkustannuksiin, joita tästä koituu. Ja viime viikolla saimme tästä jo kompromissiehdotuksia ja ehkä kun kuulemme vielä varjoesittelijöitä, voin kertoa tästä ehkä hieman lisää. Mutta 22 artiklassa koskien toimituksia emme päässeet eteenpäin, mutta kohta 23, mitä tulee näihin tiettyihin vaaratekijöihin, katsomme pystytäänkö sitä yhtenäistämään. Ja sitten katsotaan, kuka vastaa tuotteista, onko se ostaja siitä, siitä hetkestä lähtien, kun hän saa tuotteen haltuunsa. Ja sanomme, että kaikissa EUn jäsenvaltioissa kuluttaja kantaa vastuun tuotteesta, kun hän saa sen haltuunsa, olisi fiksua, koska sitä ennen hän ei voi siihen vaikuttaa. Ja siksi tämä on todella kuluttajasuoja kysymys, jota voitaisiin hoitaa kaikessa 27 jäsenvaltiossa. Ja toisaalta tässä voitaisiin ehkä lisätä joustavuutta jäsenvaltioille, koska äh, tämän haltuun oton jälkeen ei anneta enää mitään esimerkiksi kahden viikon aikaa käyttää tuotetta ja vasta sen jälkeen vaatia tiettyjä korvauksia. Kukaan tai mikään jäsenvaltio tähän tuskin suostuisi. Emme halua siis mitenkään heikentää kuluttajan suojaa, vaan todella vahvistaa sitä. Ja tärkeää olisi myös se, että neljä luvussa on tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen monimutkaisia – esimerkiksi oikeuskeinojen hierarkia kuluttajan näkökulmasta, se, minkälaisia menetelmiä tai tukimenetelmiä voi olla takuukysymyksissä kuluttajille. Joissakin jäsenvaltioissa on jo tällaisia menettelyitä, toisissa taas ei. Ja Kuluttajalla täytyy olla alusta lähtien valinnan vapaus. Sama pätee myös näihin takuoikeuksiin. Vis cachet asia, asia tai right to reject Isossa Britanniassa ovat sellaisia, että niistä voitaisiin pitää kiinni, mutta asioita voitaisiin yhtenäistää kuitenkin jonkin verran. Ja Van de Kamp on ehdottanut, että meillä olisi tällainen kolmen vuoden määräaika tässä ja toisaalta pitäisi pyrkiä yhteisiin Euroopan laajuisiin sääntöihin, mutta näen, että tässä piilee tiettyjä riskejä sisämarkkinoiden kannalta ja jossain valtiossa täytyisi laskea kuluttajansuoja ja siksi tätä ei saada tuskinkaan läpi. Mutta tässä täytyy nyt katsoa todella kohta kohdalta, mihin kompromisseihin voidaan päästä. Tässä nyt alustukseni. Odotan innolla sitä, mitä sanottavaa kollegoilla on. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, ehkä kannattaa muistuttaa, että kaikilla meillä jäsenillä on erittäin hyödyllinen asiakirja, jonka sihteeristö on laatinut. Se on ikään kuin... Ähm, se on esitetty ikään kuin äh, kommentoidun äänestyslistan muodossa. Nyt antaisin mahdollisuuden esittää kommentteja. Varjoesittelijät saavat puheenvuoroja. Monet ovat esittäneet poistoja kohtaan, eli ensin Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös herra Schwab näistä antamistanne selvennyksistä on todella niin, että viime kokouksemme ei nyt ollut mitenkään ehkä harmoninen, mutta kuitenkin hyvin tuottelias. Ja on hienoa, että voimme jatkaa työtämme näillä linjoilla. Mielestäni ehdotus äh, äänestyksen lykkäämisestä 26. tammikuuta on hyvä niin, että voimme löytää kompromisseja. Ei olisi mitenkään hyvä asia, että äänestäisimme yksittäin näistä noin tuhannesta kuudesta sadasta tarkistuksesta. Tästä tuskin saataisiin mitään johdonmukaista pakettia aikaan. Haluaisin nyt esittää jälkikysymyksen liittyen erääseen asiaan, herra Schwab. Kuulin, että valiokunnan puheenjohtaja haluaa ehdottaa tutkimuksen laatimista – sitä, että katsotaan, mitä tapahtuisi siinä tapauksessa, että digitaaliset tuotteet otettaisiin tähän mukaan. Mutta jos meillä on äänestys valiokunnassa 26. tammikuuta, niin miten tämä ajallisesti onnistuisi niin, että saataisiin aikaan hyvä tutkimus ja niin, että kompromisseja todella ehdittäisiin laatia? Minusta tuntuu, että aikaa on hieman liian vähän, mutta ehkä voitte selventää asiaa vielä entisestään. Kuinka aiotte tämän nyt saada hoidettua. Sitten 22 artikla, kuten siitä jo puhuimmekin, kompromisseja meillä ei vielä ole tältä osin, koska joitakin asioita täytyy vielä selventää. Ja odotan innolla teidän ehdotuksianne, erityisesti mitä tulee toimitusaikoihin, koska tässä on vielä hieman epäselvyyksiä siitä, kuinka asian tulisi suhtautua erityisesti silloin, jos yritys tai kauppias lupaa toimittaa tuotteen 48 tunnin sisällä, niin en näe, että hänelle annettaisiin sitten tämän lisäksi lisäaika, jos hänellä on sopimuksen nojalla mahdollisuus todella toteuttaa kauppa annetussa ajassa. Eli tästä täytyy vielä neuvotella. Ja toinen kysymys, josta puhuitte, joka koskee maksuehtoja ja maksuvälineitä, joita täytyy tarjota. Tässä ei haluta mitään lisäkustannuksia, mutta mielestäni meidän täytyy todella keskustella vielä tästäkin. Ei riitä, että sanotaan, että haluamme ottaa käyttöön tiettyjä maksukeinoja. Esimerkiksi Saksassa oli lentoyhtiötapaus, jossa lentoyhtiö tuomittiin, koska se oli sanonut, että tietyt maksuvälineet ovat äh, maksuttomia. Mutta sitten äh, maksettaessa toisella välineellä matkustajille koitui lisämaksuja. Eli meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että kyseessä todella olisi sellainen maksuvälinen mahdollisuus, jota ihmiset todella voisivat käyttää maksutta. Eli tässä nel- nelosluvussa on hyvin paljon tällaisia teknisiä pieniä kysymyksiä, joihin ei välttämättä kiinnitä aluksi edes huomiota, mutta ne ovat hyvin monimutkaisia. Ja siksi ryhmäni sanoo, että että se ei niinkään haluaisi päästä tässä neljän luvussa täysharmonisaation, vaan sellaisen harmonisaation, jossa annetaan sijaa joustavuudelle, koska esimerkiksi emme voi määrätä, että maksu täytyy suorittaa luottokortilla tai pankkikortilla, koska jäsenvaltioissa voi olla käytössä laajasti myös muita maksuvälineitä. Eli mielestäni täytyy pitää kiinni joustavuudesta ja huolehtia siitä, että ei synny mitään vääränlaisia sääntöjä, jotka sitten loppujen lopuksi toimivat kuluttajia vastaan. Ja tämän asian järjestely oikealla tavalla on hyvin tärkeää. Okay, well I think, um... Niin, olen yhtä mieltä Rova Gebhardin kanssa tästä aikataulukysymyksestä ja tässä tarvitaan ohjelmaa sen hyödyntämiseksi, että varmistetaan, että tämä aika käytetään mahdollisimman hyvin. No joululomalla tätä voidaan pohtia. Digitalisointi ei ollut minun ehdotukseni, vaan esittelijä halusi tästä ehdotuksesta keskustella. Ja me keskustelemme siitä piakkoin koordinaattorin kokouksessa. Seuraavaksi edustaja Rochefort ja hänen jälkeensä Trantti Herra Rochefort. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Andreas Schwabia hänen tekemästään työstä. Tähän hän on tehty noin 1500 tarkistusta ja hän varmasti eh, osaa ne jo ulkoa. Haluaisin sanoa, että mietintö on ihan hyvä uutinen, koska... Eh, no tämä on oikeastaan hyvä uutinen ja huono uutinen. Tämä on hyvä uutinen koska tarvitaan aikaa tehdä hyvää työtä, mutta viivytys on huono uutinen, koska työ on hyvin vaikeaa. Niin, muistaakseni kuulin jostain, että joulukuun ministerineuvostosta tämä asia on otettu pois asialistalta, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että tämä on erittäin, erittäin hankala teksti. Viime viikolla, vaikka voin sanoa, että minä tunnen tämän tekstin aika hyvin, niin kyllä silti vaikuttaa siltä, ja viimekin viikolla vaikutti siltä, niin kuin olisin ollut ihan kelta, keltanokka tässä asiassa. Tästä puuttuu ikään kuin ö, ohjeet, suuntaviivat – Eli tavallaan tätä työtä ei ole loppujen lopuksi tehty ihan loppuun saakka hyvin. Andreas on ihan oikeassa sanoessaan, että emme halua ottaa takapakkia kuluttajien oikeuksien suhteen. Tämä teksti tulee käsittelyyn juuri sellaisella hetkellä, kun kuluttajat ja kansalaiset ovat väsyneitä epäileväisiä sisämarkkinoiden suhteen. Kuitenkin kulutus on asia, joka tuo kansalaiset kaikkein lähimmäksi sisämarkkinoita. No, sanoisin pari seikkaa. Ensinnäkin tietyillä aloilla tämä teksti selventää asioita ja mahdollistaa sen, että kuluttajatkin voivat hiukan paremmin ymmärtää sen, että sisämarkkinat tuovat etuja niin juridisesti kuin hintojenkin osalta. Mutta näen tässä sen riskin, että kuluttaja näkee tämän tekstin tekstinä, joka tuputtaa enemmän ja enemmän Eurooppaa, mutta ei tee asioita oikein. on erittäin tärkeää se, kuinka kansalliset viranomaiset täytäntöön panevat tekstiä niin, ettei tule sellaista tunnetta, että Bryssel tässä vain tuputtaa meille uusia ja uusia lakeja ja että kuluttajien edut kärsivät, kärsivät pikemminkin kuin hyötyvät. Minä kyllä kiinnostaa, minua kyllä kiinnostaa direktiivi, mutta ei mikään direktiivin <laughs> jälkeinen tällainen varaosaosien myyntipalvelu. Tarvitaan hyvä direktiivi kerralla. Tarvitsemme tekstin, joka tuo muassaan selkeyttä ja yksinkertaistaa asioita niin, että ei sitten jouduta tilanteeseen, jossa joudutaan korjailemaan direktiiviä jälkikäteen. saattaa olla, että kuuntele, vaikutan tässä hiukan idealistiselta, mutta toivoisin todellakin, että saisimme maksimaalisen määrän kompromisseja ja mm, yhteisymmärrystä, koska jos kaikki eivät mahdollisimman pitkälle tue tätä tekstiä, niin meidän on vaikea saada sitä läpi ja saada sellaista tekstiä aikaan, joka hyödyttää sisämarkkinoita ja kuluttajia. Ja ihan lopuksi. Andreas ei tätä sanonut, mutta ehdotus muuttaa aikataulua oli varjoesittelijöiden keskusteluiden tulosta. Ja tuossa keskustelussa me käytimme parikin tuntia yhden artiklan työstämiseen – 21 artikla on, 22 on artikla, joka on kyllä mutkikas, mutta aihe on siis hankala. Ja sitten poliittiselta kantilta ja omankin ryhmäni Alden kantilta me, meille, meillä on kaksi poliittista prioriteettia, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Ensinnäkin se, että olemme sitä mieltä, että jos sisämarkkinoilla voidaan jotain parantaa, niin nimenomaan etämyyntikysymyksiä. Haluaisimme sellaisen direktiivin, joka keskittyisi etämyyntikysymyksiin ja olisi omiaan tuomaan dynamiikkaa markkinoille. Ja tältä kantilta ajateltuna haluaisinkin sanoa, että jos me haluamme kattaa kaiken maan ja taivaan väliltä, niin emme välttämättä onnistu saamaan aikaan parannuksia. Silloin olemme liian yleisluontoisia niin, että loppujen lopuksi emme hyödytäkään kuluttajia ja kuluttajien oikeuksia, eivätkä nämä lopulta ole täysin tyytyväisiä. No, lopetan tämän puheenvuoroni tähän. Ja todellakin uskon, että kohdassa neljä on monia asioita, eh, joista emme välttämättä pääse yksimielisyyteen kerralla, ja meidän täytyykin pohtia sitä, miten voimme toimia niin, että eh, meitä ei jää metsä näkemättä puilta. On totta, että oli kiintoisaa keskustella tästä asiasta viime viikolla, aivan kuten Schwab, Schwabkin viittasi, oli kiintoisaa keskustella artiklassa 22 ja muista tärkeistä asioista. Schwab viittasi hierarkiakysymykseen. On totta, että kun puhutaan näistä muutoksenhakuhierarkioista, niin se on tyypillistä nimenomaan kuluttajansuojakysymyksissä. Tällainen järjestelmä, joka asettaa nämä muutoksenhakukeinot hierarkiaan, niin antaa toisaalta kuluttajalle mahdollisuuden valita, mutta toisaalta epämahdollisuuksia valita. Ja sitten maksuvälineistä. On totta, että, ja selvää se, että No täytyy tästä, tästä vielä keskustella esittelijän kanssa, mutta kun puhutaan maksuvälineistä, niin kun puhutaan erityisesti ilmaisista maksuvälineistä, niin kyllähän se varmasti suosii etämyyntiä. Yleensähän ilmainen maksuväline on käteinen, mutta kun internetissä myydään ja ostetaan, niin silloinhan ei voi käteisellä maksaa tarvitaan, minä haluaisin korostaa moderneja maksuvälineitä. Ja Gebhardhan viittasi jo tähän asiaan. Ymmärrän oikein hyvin, että yritykset ja alan ammattilaiset täytyy, heidän täytyy kantaa vastuunsa teoistaan. Yritys, joka toimii tällä alalla, sen täytyy pitää kiinni myös vastuustaan. Mutta meidän täytyy myös olla, ottaa huomioon tämän päivän realiteetit huomioon. Tällä hetkellä on monia sellaisia toimitustapoja, jotka useista syistä ovat sellaisia, että yritys itse ei ole päätoimija. Ihan pragmaattisista syistä – Viime viikolla tein itse muutosehdotuksia ja kompromissiehdotuksia, ja Gebhardt näihin viittasi. Itse olen sitä mieltä, että jos yritys ilmoittaa toimittavansa tavaran perille 48 tunnissa, ja jos näin ei tapahdu, niin kuluttajalla tulisi olla oikeus perua kauppa. Jos siis yritys ei pidä kiinni toimitusajoistaan, niin silloin myyntisopimus voidaan perua. Esimerkiksi jos kyse on syntymäpäiväkakusta ja kakku tulee paikalle syntymäpäivän jälkeen, niin eihän tällaisessa myyntitapahtumassa ole mitään järkeä. Eli pyrimme löytämään kompromisseja, pyrimme ottamaan huomioon pragmaattiset näkökulmat ja täytyy ottaa myös huomioon kuluttajien oikeudet, niitä ei pidä, niiden osalta ei pidä ottaa takapakkia, mutta täytyy muistaa, että on myös sellaisia kuluttajien oikeuksia, joita kuluttajat eivät tunne. Jos näitä oikeuksia lisätään vain oikeuksien lisäämisen vuoksi, niin silloin ei välttämättä palvella kuluttajaa. Toivottavasti seuraavissa kokouksissa ja varmasti tämän aikataulun pidentäminen mahdollistaa sen, että tulevissa kokouksessa voidaan vielä entisestään löytää uusia kompromisseja. Kiitos. Uh, well, thank you very much, Mr. Rochefort, for... Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä herra Rochefort. Oikein hyvin yritetti, yrititte johdatella tätä keskustelua tiettyihin prioriteetteihin ja kenties voisimme miettiä, voitaisiinko näillä erittäin täydellisillä alueilla päästä eteenpäin tänään ja tämän ehdotuksen kautta todellista hyötyä tarjota kuluttajille valiokunnalta pitäisi todellakin tulla sellainen ehdotus, joka yhtäältä parantaa kuluttajasuojaa, toisaalta auttaa sisämarkkinoita. Ja toivon, että me voimme päästä erilaiseen balanssiin kuin mikä komission ehdotuksessa oli. Toivottavasti me voimme valiokuntatyön kautta todella parantaa tätä ja mennä eteenpäin. Herra Tranti Fyllidis on sitten vielä viimeinen varjoesittelijä ja Herra Kosunis haluaa myöskin käyttää puheenvuoron, mutta Trantifylis ensin. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. No kollegat ovat varmaan yhtä mieltä siitä, että viime kerralla kun tapasimme esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken, niin vaikka näkemykset olivatkin erilaisia, me onnistuimme pääsemään eteenpäin ja on oikein hyvä, että meillä on vielä aikaa tässä tammikuun ensimmäiseen päivän asti, niin kuin herra Schwab esitti, että voimme hoitaa näitä eri kohtia. Tänään kun olemme kuunnelleet eh, Gebhardtia ja Rochefortia, niin huomataan, että on ehdottoman välttämätöntä jatkaa näitä keskusteluja keskustelua, jota minäkin seuraisin tätä ähm, asian lykkäämisehdotusta. Käsitellään tätä 21. tammikuuta. Um, Hyvä. Ja sitten muutama kollegakin on esittänyt tarkistuksia ja haluavat käyttää puheenvuoron. Ensin äh, edustaja Lehden. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Olen jättänyt aika paljonkin tarkistuksia ja Ensinnäkin todella olen kateellinen tässä esittelijälle ja varjoesittelijöille siitä, että he pystyvät jotenkin arvioimaan kaikkia näitä 1600 tarkistusta. Itse en tähän pysty. Älkää uskoko, kun katsotte tilannetta ulkoa käsin ja keskustelette lainsäätäjän ja asiantuntijoiden kanssa siitä, miten parlamentti voi todella varten otettavasti käsitellä tällaisia kysymyksiä, että tässä nyt toimittaisiin täysin oikein. Olet täysin oikeassa Gebhardt siinä, että tämä on hyvin monimutkainen asia, mitä komissiolta on tullut. Ehkä tähän liittyy myös kunnianhimoa ja kaikki tässä äh, liittyy yhteen. Ehkä tässä on aivan eri asia kuin silloin, kun puhutaan äh, henkilöautojen päästöistä, jossa on kolme neljä parametria ja sitten päästään kompromissiin, mutta tässä on äh, asioita, jotka todella kaikki vaikuttavat toisiinsa. Ja itse kansanedustajana kysyn, no, kun täällä keskustellaan, en tiedä minkälaiset suhteet tässä syntyy, minkälaisia enemmistöjä. Ehkä syytämme joskus komissiota siitä, että se ei teetä vaikutusten arviointia, mutta kyllä tässä syntyy hyvin paljon byrokratiaa muutenkin. Me yhtenäistämme kaikkea, sitten meillä on hienot sisämarkkinat ja kuluttajat sitten ovat iloisia tästä. Mutta kuka on tämän kaiken takana, kun lähdetään muuttamaan näin perinpohjaisesti lainsäädäntöä? Eli pohdin, miten itse voin todella perustella näitä kaikkia muutoksia. Kaksi esimerkkiä. Tässä, esi- mm, tässä tekstissä todella laajennetaan massiivisesti etämyynnin määritelmää ja pohdin miksi näin on. Ja sama pätee ovelta ovelle kauppaan. Nämä ovat kauppamuotoja, jotka koskevat kaikkia kuluttajia. Ne yhtäkkiä nyt kuuluvat kaikki tähän soveltamisalaan ja kukaan ei selvitä, että miksi näin on. Emme me voi käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkia 1600 tarkistusta. Euroopassa on miljoonia pientyöläisiä, käsityöläisiä ja niin edelleen, jotka työllistävät perheenjäseniä, jotka pitävät kirjanpitoa. Heidän täytyy ymmärtää tämä Eli jokin tässä nyt menee pieleen ja sitten syytetään Eurooppaa. Tässä täytyy katsoa myös perinteistä yrittäjä-asiakassuhdetta. Jos olen maalari, en minä lähde etsimään asiakkaita. Tässä, tässä täytyy pitää kiinni tietyistä rakenteista ja siitä, kuka on vastuussa mistäkin. Ja tällaisista kysymyksistä ei ole keskusteltu vielä lainkaan. Ja jo nämä kolme neljä kysymystä ansaitsevat täysin omaa lainsäädäntöään. Kohdat tai luvut neljä ja viisi voitaisiin mielestäni poistaa kokonaan, koska niille ei tällä hetkellä ole tarvetta. Minusta näyttää siltä, että jos, siis voisimme pitää kiinni siitä, missä nyt olemme. Pidämme kiinni vähimmäisharmonisaatiosta. Meillä on luvut yksi, kaksi ja kolme. Siellä on jo oikeastaan mahdollisuus toimia järkevästi. Ja näin parlamenttikin voisi toimia järkevällä tavalla toimivaltuuksiensa mukaan. Ja siksi, koska on esimerkiksi väärinkäyttö tapauksia. On maalareita, jotka tulevat ihmisten luo sanomaan, että teidän julkisivunne täytyy saman tien maalata. Se on liian huonossa kunnossa. Eli että on, ehkä on sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat enemmän suojaa kuin toiset, mutta aivan kuten parlamentti jo päätti vihreän kirjan kohdalla, meidän tulisi keskittyä joihinkin asioihin – ja siksi olisikin järkevää todella keskittyä lukuihin yksi, kaksi ja kolme ja poistaa tästä neljä ja viisi. Näin voitaisiin päästä järkevään ratkaisuun. Ja komissiolle voisin sanoa, että se mitä tässä nyt laadittiin oli mielenkiintoinen yritelmä, mutta lainsäädäntö on hyvin pirstaloitunutta ja siksi on aivan turha käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä yksitellen. Ne voidaan erotella toisistaan ja käsitellä niitä tällä tavalla. Ja katsottiinpa tilannetta sitten harmonisoinnin tai minkä tahansa kannalta, niin voitaisiin joka tapauksessa edetä askel askeleelta eikä tällä tavoin kokonaispakettina tarkistuksen johtavat siis siihen, että osa näistä luvuista poistettaisiin tai sitten kumottaisiin osa nykyisestä lainsäädännöstä. Kiitoksia kovasti näistä selkeistä lausunnoista. Ehkä voimme vielä kuulla lisää vastauksia seuraavalla kierroksella. Mutta Van Noh ja Weiler vielä käyttävät puheenvuoron ja ehkäpä joku muukin haluaa käyttää puheenvuoron. Pano ensin. Merci, monsieur le Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ja poliittinen ryhmäni, meillä oli muutamia varauksia komission ajaman täydellisen harmonisoinnin suhteen. Esittelijä on nyt löytänyt, pyrkinyt löytämään kultaisen keskitien täydellisen ja minimiharmonisoinnin välillä. Hän on tehnyt hyvää työtä, mutta edelleenkin tiettyjä puutteita on, jotka liittyvät muun muassa kuluttajille annettaviin takeisiin. Ja juridisestikin tämä teksti on vielä aika hauras. Schwab tekee saman virheen minusta kuin komissio. Pyrkii ö, lähtökohtaisesti maksimiharmonisointiin, vaikka vain asteittain voimme päättää, onko tarpeen pyrkiä kohti täydellistä harmonisointia. Minä itse olen esittänyt noin 30 tarkistusta, joiden tarkoitus on parantaa kuluttajien oikeuksia, muun muassa tiedotuksen ja kaupan perumisen suhteen. Rocheforthan tästä jo puhui. Ensinnäkin minusta on syytä vaatia ammattiihmisiltä, että ne tiedot, joita antavat kuluttajille, mahdollistavat sen, että kuluttaja voi olla pika- yhteydessä halutessaan näiden ammattilaisten kanssa. Kuitenkin internetsivuilla ei välttämättä ole tällaisia tietoja. Pelkkä postiosoite ei riitä. Pitäisi myös lähteä siitä, että kuluttajaa ei sitoisi pelkkä yksinkertainen puhelinkeskustelu. Tässä voidaan nopeasti joutua epäreilujen kilpailukeinojen tielle. Ja haluaisin myös yksinkertaista sääntöä, joka liittyy kaupan perumis aikaan. Tällä hetkellä se on 14 päivää sopimuksen tekemisen jälkeen, paitsi äh, etäkaupassa. Tässä tapauksessa äh, aika äh, alkaa siitä, kun kuluttajalla on tilattu hyödyke hallussaan. Ja mitä sitten tulee toimituksiin, mielestäni tämä 30 päivän maksimitoimitusaika ei välttämättä ole kuluttajan edun mukaista. Joskushan saattaa käydä niin, että ihminen vaikka tilaa Ähm, huonekaluja kuukautta etukäteen. Ja kyllä mielestäni kuluttajien ja myyjän täytyy voida sopia kaupa, kaupan toteutumispäivästä. Ja mitä tulee kaupan perumiseen, tietyn perumisajan aikana kuluttajalle täytyy, kuluttajilla täytyy olla mahdollisuus käytännössä palauttaa tuote. Jos esimerkiksi kuluttaja on ostanut aivan liian suuren sohvan, niin tällä hetkellä hän on niin, että kuluttaja epäröi käyttää oikeuttaan perua kauppa, koska siihen saattaa liittyä ylimääräisiä kustannuksia. Joten minä olisin sitä mieltä, että kuluttajan ei tulisi joutua maksamaan palautuskustannuksia. Ja lopuksi, jos tuote ei vastaakaan sitä, minkä kuluttaja halusi ostaa, se on esimerkiksi rikkinäinen, niin se täytyy joko korjata tai se täytyy korvata uudella tai täytyy maksaa, jo, täytyy maksaa jonkinlainen korvaus. Ainakaan kuluttajan ei tule joutua kärsimään, kärsimään ylimääräisistä kustannuksista. Toivottavasti löydämme näiltä osin kompromisseja. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Uh, Mrs. Weiler. Ja Rouva Weiler seuraavaksi. I think you managed to your six again. Ja, <clears throat> ich hatte mich ja... Äh, niin, pyysin jo puheenvuoroa, kun kuuntelin tässä Lechnerin hyvin pontevaa puheen vuoroa. Hän kuulosti siltä, kun haluaisi torjua koko tämän asiakirjan. Ja ehkä parin, kolmen vuoden kuluttua sitten käsitellä joitakin asiakohtia yksitellen. Onko näin? No ehkä meidän täytyisi katsoa kuitenkin koko ryhmän kantaa. Mutta joka tapauksessa ehdottaisin tämän vaikutusten arvioinnin kohdella sitä, että joidenkin tärkeimpien tarkistuksen, jota nämä kaikki 1600 siis eivät ole, että niiden kohdalta pyydettäisiin vaikutusten arviointi. Tästä tulisi päättää siis huomenna kello 10 ja koordinaattorit ja esittelijä voisivat nyt pohtia sitä, että jos valiokunta pitää sitä välttämättömänä, jos se on äärimmäisen tärkeää, että että tietystä näkökulmista todella toteutettaisiin vaikutusten arviointi. Ehkä tästä olisi hyötyä, ehkä ei. Jätän tämän nyt varjoesittelijöille ja esittelijöille pohdittavaksi. Mutta periaatteessa uskon, että tämä mahdollisuus on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä. Ehkä lopputulema onkin aivan odottamaton. Well, I think this ties... No, tämähän liittyy, Rova Weiler, teidän e, mietintöön äänestyksen huomenna. Meillä on jo lisäasiakirja herra Schwabin tarkistuksiin ja ei varmaan kannata mm, näihin 1300 muuhun tarkistukseen niistä tehdä vielä mm, vaikutusarviota, mutta digitaalituotteet, jotka vievät direktiiviä uuteen suuntaan, eri suuntaan kuin mitä komissio ennakoikaan, niin tässä on vaatimuksia sen tarkastelemiseksi, että miten nämä todella toimivat, ja kenties komissiokin voisi tässä tarttua asiaan, ja kenties herra Petri komission puolelta voisi vastata meille. En usko, että hän on ennen antanut digitaalituotteiden tarkistuksista meille mitään näkemyksiä. Kollegat varmaan ovat kiinnostuneita tästä. Ja myös herra Lehnerin kysymyksiin mm, myös näistä luvuista, ja neuvostokin näitä tarkkailee. Kenties tähänkin saamme komissiolta näkemyksen. Mutta ennen kuin pyydän herran Petriä käyttämään puheenvuoron, niin vieläkö joku kollega haluaa käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? Ai, kenties esittelijä, haluaisitteko todeta, todeta jotain nyt, vai kuulemmeko ensin komissiota tässä, ja sitten jos aikaa jää, niin katsotaanpa, jos vielä voidaan päästä eteenpäin asian suhteen. Joten komission edustaja, herra Petri, olkaa hyvä. Haluatteko kommentoida sitä, mitä tähän mennessä olette kuullut? Ja kenties muitakin kehityskulkuja, joita olette huomannut tapahtuvaksi ja johon haluatte kiinnittää huomiomme. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen kiinnostuneena kuunnellut keskustelua, jota tänään on käyty. Olen iloinen siitä edistyksestä, jota haluatte saada aikaan täällä Euroopan parlamentissa. Mielestäni on hyvä asia, että olette nyt päättäneet käyttää riittävästi aikaa, jotta voitte pohtia kaikkia mahdollisia, mahdollisia reittejä, jotta voitte saada aikaan kompromissin tammikuun mittaan. Ihan lyhyesti vain muutama sana niistä kommentoista, joita olen täällä kuullut erityisistä asiakohdista. Ensinnäkin toimituskysymys otettiin esiin, useat jäsenet ottivat sen esiin. Siitä on ilmeisesti keskusteltu viime viikolla Strasbourgissa. Voin kertoa teille, ainakin Rochefort viittasi muutamiin muutoksiin. Halusi varmistaa sen, että että sopimusta ei välittömästi aina voitaisiin automaattisesti perua, vaan tietyissä tapauksissa. No, tästä me käymme vielä keskustelua neuvostossa, ja keskustelut menevät ihan samoihin suuntiin. Joten tämä on sellainen asia, jonka ehkä voimme ottaa huomioon lopputekstissä. Sitten et tämä myyntisopimukset ja kauppapaikan ulkopuolella tapahtuva myyntisopimus, ja niiden välillä on ero. Se on ihan totta, että komission ehdotuksessa pyritään siihen, että laajennetaan tämänhetkisen direktiivin sovellusalaa verrattuna olemassa oleviin, olipa kyse sitten tällainen etämyynti tai niin sanottu ovelta ovelle myynti. Niin, Toki halutaan parantaa kuluttajain suojaa ja sulkea niitä porsaanreikiä, joita tämänhetkisessä direktiivissä on, niin että kuluttajan esimerkiksi e, etämyyntitapauksissa e, kuluttajan ei tarvitse tietää, e, siis että kuluttajia suojeltaisiin samoin ovelta ovelle myyntitapauksessa kuluttajaa täytyy suojella esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa kuluttaja on aivan erityisesti pyytänyt myyjää myyntitapahtumapaikalle. Niin sitten suullisista sopimuksista täällä sanottiin, että suullisetkin sopimukset tulisi aina kirjata kirjallisestikin No tästäkin asiasta tullaan neuvostossa keskustelemaan. Pyytäisin valiokuntaa muistamaan, että tämä saattaisi olla aikaa raskas väline esimerkiksi telemyynnissä, etämyynnissä, eli että aina suullinen sopimus vahvistettaisiin kirjallisesti. Mitä tulee siihen, että otettaisiin käyttöön sääntö, joka estäisi maksut harkinta-aikana. No, no tämä olisi kyllä aikamoinen taakka kauppiaalle komission mielestä. Ja kun puhutaan tällaisesta Niin, jos puhutaan kookkaista tuotteista, niin ehkäpä tällaisia kookkaita tuotteita ei ole kovin helppo palauttaa. Yksi keino olisi todeta, että kuluttajan ei tarvitse maksaa tietyn kynnyksen ylimeneviä kustannuksia. Eli silloin kun on kyse tällaisista suurista tuotteista, näistä on keskusteltu myös neuvostossa. Ja sitten digitaalisista tuotteista. Tehän puheenjohtaja otitte tämän asian esiin. No syy siihen, että komissio ei ottanut käyttöön sääntöjä, jotka liittyvät digitaalituotteiden konformiteettiin, yhteensopivuuteen. Kohdassa neljä digitaalituotteet tulevat katetuiksi muilla säännöillä, jotka liittyvät etämyyntiin ja ovelta ovelle myyntisopimuksiin. Myös kohta, kohdassa kolme ja kohdassa viisi on sääntöjä, jotka liittyvät muun muassa epäreiluihin sopimusehtoihin. Ne pätevät myös digitaalituotteisiin. Näin oli jo siinä vaiheessa, kun ehdotusta laadittiin. Mitä sitten tulee tähän yhteensopivuuskysymykseen? Tämä asia otettiin esiin vihreän kirjan konsultaatioprosessin mittaan. Sen tulokset olivat aika sekalaiset. Kuluttajien etujärjestöt puolsivat sitä, että kohdassa neljä olisi sääntöjä, kun taas ö, myyjäpuoli tuo esiin muutamia tähän liittyviä ongelmia – No, meillä ei ollut riittävästi tietoa päättää, että missä määrin kuluttajat ovat kärsineet esimerkiksi sellaisten digitaalituotteiden vuoksi, jotka olivat epäkunnossa. Ja siksi me päätimme pohtia tätä asiaa vielä syvällisemmin Me teimme tutkimuksen kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan taloudellisia kysymyksiä. Ja toisessa osiossa me laadimme kyselykaavakkeen kuluttajille, jotta voisimme määrittää minkälaisia ongelmia on ja, min, ja jotta voisimme mitata niitä ongelmia, joista kuluttajat kärsivät, jos kärsivät. Tällä hetkellä markkinoilla. Ja pyrimme myös sitten mittaamaan sitä taloudellista haittaa, joka kuluttajille tästä aiheutuu. Ja toinen, tois, toisessa tutkimuksen osassa pohditaan oikeudellista puolta, eli sitä, kuinka näitä, näistä tuotteista säädetään jäsenvaltioiden laeissa ja minkälaisia mahdollisuuksia olisi säätää EU-tasolla digitaalituotteiden yhteen, yhteensopivuudesta, yhdenmukaisuudesta. No, tutkimus on meneillään mutta tällä hetkellä tuloksia ei ole vielä saatu, ei vielä. Me alamme tässä pikkuhiljaa saada tietoa tilanteesta, eli jäsenvaltioiden oikeudellisesta tilanteesta. Se on hyvin vaihteleva. Lopputulokset saamme vuoden 2011 puolessa välissä. Joten saattaa olla hankalaa käyttää tutkimustuloksia hyödykseen tässä vaiheessa, kun direktiivistä nyt neuvotellaan. Joten tutkimuksen tulosten perusteella komissio tulee sitten pohtimaan, että kuinka puuttua nimenomaan digitaalituotteisiin liittyviin kysymyksiin oman lainsäädäntöpuitteiston puitteissa. So I think I gather then from what you No, siitä mitä sanoitte, ymmärrän, että komissio eh, vastustaa tätä tarkistusta, Ette nyt sanonut tätä eksplisiittisesti, mutta hieman tällä, tällä tavalla koodikielellä. Eh, näyttäisi siltä, että ensi vuoden lopulla sitten toiseen kertaan käymme käsittelemme tätä direktiiviä. Tämä taisi olla tässä taka No, saapa nähdä, mitä kollegat ovat tästä mieltä, mutta olisi hyvä, jos voisitte hieman jakaa kanssamme joitakin ensimmäisiä näkemyksiä siitä, mitä mieltä olette näistä asioista, vaikka tämä nyt ei olisikaan vaikutusarvio, mutta jäsenet voivat sitten päättää, oh, kannattaako tässä odotella vai halutaanko siirtyä nopeammin eteenpäin. Minä en halua mitenkään ennalta tällaista arvioida. Meillä on vielä hieman en aikaa ennen koordinaattoreiden kokousta, joten annan kenties vielä puheaikaa esittelijälle ja hän kertoo sitten, menikö hänen mielestään nämä keskustelut yhtään eteenpäin tänä iltana. Ja en ole varma, haluaisitko kenties vielä jotain todeta tulevasta aikataulustakin. Huomasin, että meillä on 10. tammikuuta aikaa seuraavalle keskustelulle, eli ensimmäinen kokouksemme joulutauon jälkeen. Mutta että luulenpa, että olemme sellaisessa tilanteessa, että varmaan joitakin ajatuksia on siinä vaiheessa jo saatu sulautettua tässä ja voidaan arvioida myös näitä eri tarkistuksia. Tämä varmasti on ihan hyödyllistä ja tässä voidaan yrittää löytää jotain kompromissejakin. Ehkä voisitte tarttua nyt esittelijänä joihinkin asioihin, joita olette kuulleet. Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle yleiseltä tasolta ja menen yksityiskohtiin. Haluaisin aloittaa siitä, että tilanne ei ole millään muotoa yksinkertainen, mutta hyvät kollegat, vuonna 2008 talouskasvu oli Euroopassa miinus viisi, Yhdysvalloissa 0,1 plussan puolella ja Kiinassa 8 prosenttia plussan puolella. Totta kai meillä on 27 erilaista lainsäädäntöä EU-ssa, mutta jos haluamme pärjätä globaalisti, niin silloin meidän täytyy toimia yhdessä niin, että hyvinvointimme ei joudu riskialttiiksi. Ja siksi todella haluaisin työstää näitä asioita eteenpäin, vaikka ne eivät olekaan helppoja. Ei ole mitenkään hullua ajatella, että näitä sääntöjä voitaisiin harmonisoida. Näinhän juuri Montikin totesi, että jotakin tässä on tehtävä. Ja täällä keskustellaan nyt hieman liikaa siitä, että kaikki on niin monimutkaista. En ymmärrä tätä. Jos kaikki on niin monimutkaista, niin koko EUta ei olisi edes olemassa. Ja siksi meidän tulisi pyrkiä siihen, että vaikeita asioita saataisiin menemään oikeaan suuntaan. Nyt haluaisin puuttua sitten joihinkin kysymyksiin, joita täällä mainittiin. Digitaalisista tuotteista. Niissä on hyvin tärkeää, että kaikki luvut käsittelevät ne myös luku neljä. Täytyy siis määritellä, ovatko ne hyödyke vai tuote. Hyödyke vai palvelu. Täytyy pyrkiä siihen, että nämä tietyt tuotteet hyväksytään kuluttajien keskuudessa paremmin, ja siksi ehdotin, että käsittelisimme näitä kysymyksiä entisestään asiasta järjestettiin tietty tutkimus, jolla ei kuitenkaan valitettavasti pystytty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ja jos komissio haluaa nyt ehdottaa neljän kuukauden kuluttua jotakin uutta tässä asiassa, niin voidaanko nämä kysymykset sitten integroida tähän direktiiviin? Olemme hieman etuajassa tässä, jos me äänestämme tästä maaliskuussa ja komission ehdotus tulee sitten heinäkuussa. Jotkin jäsenvaltiot suhtautuvat skeptisesti asiaan, mutta eivät ne halua kuitenkaan kahden viikon välein täytäntöönpanna uusia siviilioikeuden kysymyksiä EUn tasolta. Ja siksi täytyy nyt todella pohtia sitä, että yritetään lähentyä tätä kysymystä. Aseet eivät aina ole niin monimutkaisia kuin mitä ne vaikuttaisivat olevan. 18. marraskuuta pohdimme vaikutusten arviointia tämän mietinnön suhteen ja pääsemme tästä jo ehkä hieman eteenpäin. Ja jos tarkistuksia tulee vielä lisää, niin sitten täytyy pohtia, mitä niille tehdään. Haluaisin kiittää erityisesti Lechneriä hänen tuestaan sille, että se, mitä haluamme saada aikaan, todella oli sitten toteuttamiskelpoista. Hän puhui käsityöläisongelmasta aivan oikein. Ja tässä on maininta sellaisista palveluntarjoajista, jotka kuuluvat tietynlaisen kaupan käyntiin. Sellaiset palveluntarjoajat, jotka tarjoavat internetsivullaan ainoastaan puhelinnumeron, jäisivät tämän ulkopuolelle. Olemme yhtä mieltä myös siitä Kurt Lechnerin kanssa, että luvuissa 1, 2 ja 3 voidaan saada kuluttajan kannalta hyvin paljon aikaan ja samalla myös sisämarkkinoiden kannalta. Ja sitten täytyy katsoa, mitä luvussa 4 voidaan saada aikaan. Itse olen valmis neuvottelemaan kompromissista kollegoiden kanssa, mutta täytyy nyt sitten katsoa, voidaanko nämä asiat yhdistää vai ei. Sitten Frank Nog, olemme täysin yhtä mieltä siitä, että Viisi artiklassa haluamme, että tiedotus on hyvin selkeä, eikä riitä, että viitataan johonkin kallisen puhelinnumeroon. Me haluamme pitää kiinni 14 päivästä. Ja se, mitä te tässä sanoitte, osapuolet voivat sopia siitä, mistä ne haluavat. Jos ne eivät pääse sopuun, niin silloin maksimitoimitusmääräaika on 30 päivää. On hieman ymmärrettävää vaikea ymmärtää, miksi tällä tavoin nyt Euroopassa keskustellaan näistä kysymyksistä, kun nämä ovat hyvin selvästi jo käsitelty kansallisella tasolla. Sitten nämä maksuvälineet, kuten Gebhard sanoi. Komissio ei puhu tästä mitään. Täällä on kaksi tarkistusta, jotka koskevat näitä 11.32 ja 11.35. Nämä ovat sosiaalidemokraattien jättämiä tarkistuksia ja meidän täytyy katsoa, voisimmeko ne, voitaisiinko ne todella saada tähän mukaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä ei mennä kylliksi pitkälle. Mutta jos käsittelemme jokaista yksityiskohtaa näin tiukkaan, niin silloin emme todella näe enää metsää puilta. Sitten se, mitä Rochefort sanoi meidän täytyy pohtia keskusteluissa sitä, että meneekö tämä direktiivi hieman liian pitkälle ja pitäisikö tässä todella sitten palata siihen, että keskitytään olennaisiin asioihin? No, tänään tällaista kysymystä ei vielä tarvitse mielestäni esittää. Ja uskon, että kollegoiden tuolla voimme saada jotakin aikaan. Mutta se, että sitten kahden kollegan tarkistukset, jotka koskevat hyvin yksityiskohtaisia asioita, niin jos he sanovat, että tässä ei mennä kylliksi pitkälle, niin voi käydä niin, että näitä yksityiskohtia tulee tähän aivan liikaa, eikä mitään saada enää aikaan. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että meidän täytyy työstää asioita jatkossa vielä eteenpäin. Täytyy katsoa, miten asiat etenevät. Ja me haluamme nyt hyvin avoimesti koordinoida tulevia töitä. Mikään ei ole siis helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Toivottavasti kaikki ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Sihteeristö on tehnyt äänestysluettelon osalta hienoa työtä. Ja nyt ö, olen todella kiitollinen teille kaikille siitä, mitä olemme pystyneet sopimaan esimerkiksi aikataulun suhteen. Varmasti saamme hyviä kompromisseja aikaan ja katsotaan nyt sitten, missä olemme 26. tammikuuta. Kiitoksia. Good, thank you very much. Anybody... Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoroa tässä vaiheessa? Well, um, uh, yes, Miss uh, Evelyn. Evelyn Gebhardt. Ich möchte hier einfach noch mal eine Bemerkung. Äh, Haluaisin vielä erään huomion, koska tämä on yksi niistä asioista, joista emme ole samoilla linjoilla. Eli se lähdetäänkö nyt täysharmonisaatioon vai ei? Jos haluatte todella pitää kiinni siitä, että jollakin aloilla pyritään täydelliseen harmonisointiin, niin sitten teidän täytyy niellä myös se, että syntyy hyvin pitkä luettelo asioista. Mutta jos toimitaan vähimmäis harmonisaation puitteissa, niin silloin esimerkiksi maksukysymyksiin voidaan puuttua hieman eri tavoin. Kompromissiehdotus, jonka teitte, sanoisin, että se on varsin hyvä, paitsi se virke, joka tähän liittyy, että pitää pyrkiä täysinäiseen harmonisaatioon. Täällä herra Rochefort sanoi, että meidän täytyy saada mukaan moderneja maksuvälineitä, tämä on aivan totta, mutta voi olla, että tässä tulee mieleen vielä jotakin muita vaihtoehtoja ja siksi tämä täysharmonisaatio onkin hyvin hankala kysymys, koska sillä ei pystytä kattamaan kaikkia mahdollisia kysymyksiä, joita näihin asioihin liittyy. Eivät kaikki kaupan alalla ole mustia lampaita, mutta ne, jotka ovat tällaisia, löytyvät kyllä porsaanreikiä, jos niitä on. Siksi kannattaisin vähemmäs harmonisaatiota, koska tällä tavoin voidaan puuttua sitten näihin porsaanreikiin pikaisesti. Do you want to come back on that? Or? Ja, Vorsitzender, vielen Dank. Der, der Einwand von Frau... Kiitos. Niin, kyllä Gebhard on aivan oikeassa. Ja siksi ehdotin, että luku 4 säilytettäisiin vähimmäisharmonisaation puitteissa. Artikla 22 ja toimitukset ja tietyt riskit, niiden kohdalla täytyy pohtia sitä, mikä olisi paras lähestymistapa. 26 jäsenvaltiota on jo käsitellyt tämän asian loppuun. Viimeinen ajankohta, jolloin kuluttaja voidaan vetää vastuuseen, on se hetki, jolla hän saa tuotteen omistukseensa. Tämän parempaa suojaa ei voida antaa. On siis yksi jäsenvaltio, joka ei ulota suojaa tähän hetkeen, jolloin tuote otetaan käyttöön, vaan jo aikaisempaan hetkeen. On aivan sama, toimitaanko tässä vähimmäis- vai maksimiharmonisaation puitteissa. Mutta jos te sanotte, että 23 voidaan tällä tavoin vähemmäsharmonisaation kautta säädellä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö jäsenvaltiot voisivat mennä vieläkin pidemmälle. Olen kuitenkin avoin, eli ehdottaisin, että nelosluku säädeltäisiin vähemmäsharmonisaation kautta, olisi tiettyjä poikkeuksia, eli nelonen, vähimmäisharmonisaatio, tätä ehdotan. Jos tämä sopii teille, pääsemme eteenpäin huomattavalla tavalla. Kysymys kuuluisi, että onko meillä siis 9.12. valmiina tutkimukset kahdesta asiasta, jotka täällä aikaisemmin mainittiin. Voimmeko näistä tuolloin keskustella? Eli tästä olisi hyvä saada hieman tietoa ja materiaalia? Uh, well, I think that would be helpful. No, se olisi ihan hyödyksi. Ja mielestäni nyt me keskitämme huomiota alueille, joilla te ehdotatte jotakin osin harmonisointia, joten kenties olisi hyvä lyhyessä muistiossa kollegoille hieman korostaa näitä asioita. Tämäkin olisi ihan hyödyllistä. No näyttää siltä, että hieman tässä nyt eteenpäin päästään tiivistettynä sitten. Me käymme keskusteluja tästä sitten 9. joulukuuta. Silloin meillä on työasiakirjat ja kenties vielä päivitetään edistystä silloin. Katsotaan, miten kompromisseja on kehittynyt sitten 10. tammikuuta. Toivottavasti kenties tuossa vaiheessa voimme identifioida jäljelle, jäljellä olevat ongelmat ja sitten 26. tammikuuta voidaan äänestää. Joten aika paljon tässä nyt hommaa on jopa joululomalla. Kiitokset kaikille ja kiitokset myös komission edustajalle. Hieman tässä siemaisen nyt vettä. That concludes, um, the, uh... Näin pääsimme tämän illan julkisen kokouksen loppuun. Huomenna tapaamme kello yhdeksältä jälleen valiokuntana. Ja kymmeneltä on äänestys Weilerin ja Weisgerberin mietinnöistä. Ja sen jälkeen meillä on huomenna lounasaikaan asti kokous ja iltapäiväkokous, joten ehdotan paljon kollegoille, että aloitamme koordinaattorinen kokouksen 20 yli 5. Jos voisitte olla täällä hieman vielä aikaisemmin, niin sittenpä meille jää